on ja minä odotan kovasti yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Thank you very much, Madam Commissioner. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Savazás holnap Ja näin päätän tämän keskustelun ja huomenna kello 12 äänestämme tästä mietinnöstä. Ja sitten siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Kyseessä on Cornelis de Jongin mietintö EUn lähestymistapa rikosoikeuteen. Ja nyt on esittelijäpuheenvuoro, neljä minuuttia. Strafrecht is niet zomaar een onderwerp. Kiitos puhemies. Rikosoikeus on ihan erityinen aihe. Siinä on kyse nimittäin ihmisten oikeuksien rajoittamisesta ja siksi tämä asia täytyy ottaa vakavasti. Totta kai tietyissä olosuhteissa voi perusoikeuksiakin rajoittaa, mutta sille täytyy olla hyvät suut. Kansainvälisissä ihmisoikeusinstrumenteissa tämä määritellään samoin kuin EUn perusoikeuksien kirjassa. Meidän, me poliitikot olemme uhka näille oikeuksille. Media on kiinnostuneempi raportoimaan rikoksista se, kuin aiemmin. Ja se tarkoittaa sitä, että syyttäjät ja, ja koko poliittinen ketju ovat tämän uhan alaisina. Poliitikot yrittävät taistella rikollisuutta vastaan säätämällä uusia lakeja, joilla on paljon enemmän toimivaltaa kuin aiemmin ja tarjoamalla kireämpiä rangaistuksia – uutta lainsäädäntöä laatimalla Euroopassa uskotaan, että, että vastataan kasvavaan rikollisuuteen, mutta näin asia ei ole. Ennen kuin uutta lainsäädäntöä saatetaan voimaan tai kovennetaan tuomioita, seurauksia pitää miettiä hyvin tarkasti. Ollaanko ottamassa kiinni ja pidättämässä enemmän rikollisia vai pyritäänkö heitä kenties integroimaan paremmin yhteiskuntaan? Onko olemmeko todella kiinnostuneita kovemmista tuomioista vai pyrimmekö saavuttamaan vain tällaista yleistä suosiota, joka tähän aiheeseen liittyy. Toinen asia liittyy Brysseliin. Brysselissä me olemme tottuneita käyttämään EUn toimielimilleen antamaa toimivaltaa. Myös rikosoikeuden yhtenäistäminen on aloitettu esimerkiksi rikeasioissa, mutta sitä pitäisi tehdä vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen. Toimiala siis laajenee. Meillä voisi olla vielä enemmänkin rikoksia, jotka on määritelty Euroopan laajuisesti, mutta sitä ennen koko rikosoikeusprosessia täytyy tarkastella Euroopan laajuisesti. Tämä tulee huomioida myös rikosoikeuteen liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa. Jäsenvaltioiden täytyy tarkastella et, sitä, etteivät nämä uudet ehdotukset ole ristiriidassa niiden oman lainsäädännön kanssa. Kansallisia päätöksiä on kunnioitettava ja kansallisia oikeusperinteitä on kunnioitettava. Emme voi kehittää tällaista pala palalta rakentuvaa rikosoikeutta. Se ei toimi. Me tarvitsemme vakuuttavat syyt sille, jos muutoksia lähdetään tekemään. Omassa mietinnössäni teen selväksi sen, että meidän ei tulisi käyttää rikosoikeutta tällaisena areenana tietynlaiselle showpolitiikalle Yhtenäistämiselle on oltava tilastotieteestä lähtöisin oleva tuki. Ja pitää olla varma siitä, että tehokkaampia muita ratkaisuja ei ole olemassa. On tärkeää varmistaa myös se, että lainsäädännöt ovat yhtenäisiä ja johdonmukaisia. Tässä asiassa Euroopan parlamentti voi toimia vahtikoirana. Me tarvitsemme parempaa koordinointia hyvin hajautetussa rikosoikeudessa. Haluaisin kiittää kollegoitani siitä suuresta tuesta, jonka olen omalle mietinnölleni saanut ja toivon, että pystymme jatkamaan näiden sääntöjen määrittelyä yhdessä neuvoston kanssa ja olen varma siitä, että yhteistyöllä pääsemme eteenpäin ja voimme taata sen, että uusia rikosoikeudellisia sääntöjä tulee voimaan vain, jos ne ovat ehdottoman tarpeen. Kiitoksia. Kovasti nyt vaihtui puhemies ja siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Herra Luank ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron herra Bossille yksi minuutti. Vielen Dank. Kiitoksia Ensinnäkin haluaisin Cornelis de Jongia kiittää kovasti tästä hänen ponnistelustaan. Hän on toiminut erittäin hyvin, hän on laatinut hyvin tasapainoisen mietinnön ja minusta on todella hienoa se, että me pienin askelin olemme lähestyneet tätä sisältöä. Ja minun täytyy sanoa, että hän on siinä mielessä oikeassa ja on oikein mukava huomata, että Jokaisessa jäsenvaltiossa rikosoikeus on kehittynyt eri lailla ja siksi tarvitsemme erilaisia lähestymistapoja ja tämähän on kaikkein vahvin väline, mikä meillä on. Jos me ajattelemme, että joidenkin perus, ihmisten perusoikeuksia vähennetään ja meidän pitää myöskin aineellisen rikosoikeuden alalla miettiä tätä ja se sitä kannattaa miettiä, että eikö tässä mielessä voitaisi kehittää sellainen konsepti, että me, meillä olisi ensinnäkin eurooppalainen rikostutkintamalli. Ja nyt valitettavasti kun aikani päättyy, niin päätän tähän, mutta ehkä meidän pitäisi perinteisemmin lähestyä tätä asiaa, eikä sitten sitä viimeistä asiaa oteta ensin ja sitten ensimmäinen vasta viimeiseksi. Ja seuraavaksi herra Albrecht. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Malmström, minä haluaisin teille sanoa samaa kuin herra Voss. Minä uskon, että on todellakin välttämätöntä se, ja tästä De Jongin mietinnöstä käy selkeästi ilmi, että tarvitsemme koordinointua strategiaa, miten me voisimme rikosoikeuden yhtenäistää niin, että ei pelkästään niillä alueilla edetä, missä on lyhyen aikavälin mielenkiintoa, vaan että myöskin pitkällä tähtäyksellä ajateltaisiin johdonmukaista rikosoikeus- tai rikoslainsäädäntöä. Ehkä te voisitte omien kollegojenne kanssa miettiä sitä, miten tässä voitaisiin edetä, koska meillä on aina neuvoston kanssa vaikeuksia eh, selkeyttää näitä tavoitteita. Ja jos ajatellaan tutkinta-asetuksia, niin tässä ilmenee aina vaikeuksia eh, parlamentin ja neuvoston välillä, ja tässä kohdin komissio voisi varmasti esittää tärkeän välittäjän roolia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Batten. Uh, thank you. Kiitoksia tässä vahvistetaan se, mistä minä olen varoittanut Lontoossa äänestäjiäni ja Britanniassa yleensä eh, jo vuosia. EU yrittää luoda omaa eh, rikoslainsäädäntöjärjestelmäänsä. Tässä on päästy hyvin pitkälle ja eh, asia on kattava. Minä olen lukenut tässä asiassa myös oman mietintöni yhteydessä Euroopan poliisivaltio. Me emme tarvitse mitään rikosoikeusjärjestelmää Englannissa. Meillä on oma järjestelmämme, joka on kehittynyt tuhannessa vuodessa. Meillä on tiettyjä takeita ajatellen tätä järjestelmää ja nämä meidän järjestelmämme on asetettu vain sivuun ja nyt meidät voidaan pidättää missä tahansa nurkassa EUta ja e, esittää epämääräisiä syytöksiä, voidaan laittaa vankilaan vuosiksi Englannin ja Skotlannin äh, tuomioistuimet ovat äh, sitä vastaan, että noudatetaan tällaisia satunnaisia pidätyksiä. Tämä on sellainen tilanne, että se vastaa aivan sitä, mikä euro on ollut äh, talouksille. Ja sitten edustaja Pirkeä. Kiitoksia puhemies. Tänään puhumme Euroopan unionin turvallisuudesta, miten se pystyttäisiin pitkällä aikavälillä takaamaan. Aikaisemmassa mietinnössä myöskin tämä oli tavallaan epäsuorana tavoitteena. Ja me voimme kaikki toivoa, että komissio jäsen Malmström vaikuttaisi siihen, että jos me emme pysty tätä tavoitetta saavuttamaan samanaikaisesti koko Euroopassa, niin silloin kaikki strategiat ovat hampaattomia ja siksi minä kannatan sitä, että myöskin rikosoikeuden alalla yhtenäistettäisiin säännöksiä Euroopan alalla ottaen huomioon kansalliset perinteet, mutta sitä huolimatta meillä pitäisi olla tavoitteena yhdennetty rikoslainsäädäntö ja silloin turvallisuuden alalla – Meillä on jo erilaisia aloitteita, esimerkiksi rajavalvonta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja tietoverkkorikollisuus. Ja tässä kohdin voidaan kehittää niitä eteenpäin vielä. Ja vielä lopuksi edustaja Paska. Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Minä hyväksyn sen, että Sopimuksissa tiettyjä edellytyksiä määritellään sille, että meillä olisi yhteinen rikoslainsäädäntö Euroopassa, mutta haluaisin sanoa, että tämä tie tulee olemaan hyvin arkaluontoinen ja monimutkainen, koska meillä on Euroopassa paljon perinteitä oikeuslaitoksen alalla, oikeus oike- oikeusjärjestelmää on tietyillä aloilla hyvin pitkään rakennettu. Minun kollegani, brittikollegani sanoi, mm, ja minä hyväksyn sen, että brittilainsäädäntö lähestyy tiettyjä ongelmia eri lailla kuin mannermaiden lainsäädäntö. Minun maassani esimerkiksi, esimerkiksi käytetään Unkaria perustana ja olen vakuuttunut siitä, että myöskin Pohjoismaissa käytetään eri sääntöjä. Tämä johtaa erilaisuuksiin ja kuten sanottua, meidän täytyy toimia varovasti ja olen hyvin skeptinen. Kiitoksia. Seuraavaksi komission sen Malmström. Thank you very much. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä ja siitä, että hän tarttui aiheeseen sekä hyvin yksin komission tiedonannon kanssa, joka julkistettiin viime syyskuussa. Ja olen iloinen nähdessäni, että tämä tiedonanto on päässyt tavoitteeseensa siitä, että tästä asiasta syntyy keskustelua. Komissiossa haluttiin vetää lankoja yhteen ja katsoa, millä tavoin yhtenäistä rikosoikeutta päästäisiin viemään eteenpäin Lissabonin sopimuksen alla. Ja edustaja De Jongin mietintö kyllä seuraa näitä tavoitteita varsin tarkasti. Tarvitsemme avoimia ja läpinäkyviä sääntöjä siitä, milloin eurooppalaista rikosoikeutta tarvitaan, ja olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että EUn tasoisessa rikosoikeudessa tulee kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Me tiedämme, ja keskustelusta on myös käynyt ilmi, että rikosoikeus on hyvin kiistanalainen asia. Sen yhtenäistäminen on hyvin kiistanalainen asia. Meidän tulee taata, että ihmisten perusoikeudet taataan siten kuin ne on EUn perusoikeuskirjassa äh, kirjoitettu. Meidän pitää ymmärtää jokaisen maan rikosoikeutta vielä entistäkin paremmin, jotta varmasti pystymme varmistamaan sen, miltä kohdin rikosoikeutta voidaan ylipäänsä lähteä yhtenäistämään. Yhtenäinen rikosoikeus vahvistaa EUn politiikkaa, mutta se voi tie- ja se voi tietyillä aloilla tarjota lisäarvoa. Tämä pätee esimerkiksi ympäristöoikeuteen, kuten vuosien 2008 ja 2009 tapauksista ja, ja instrumenteista käy ilmi. Komissio ja parlamentti ovat tehneet tässä asiassa hyvin hedelmällistä yhteistyötä ja se on hyvä malli myös tulevaisuuden yhteistyölle. Meistä nämä EUn tulevat säännöt ovat hyvin tärkeintä, kun puhutaan esimerkiksi sisäpiirikaupasta ja markkinoiden manipuloinnista, sillä vasta kun näihin asioihin on puututtu hyvin vahvasti, lähetetään oikea viesti markkinoille siitä, että markkinoita ei pysty manipuloimaan. Perussopimuksessa mainitaan kymmenen rajat ylittävää rikosta, ja siellä ne on määritelty varsin tarkasti. Niille on annettu esimerkiksi Äh, rangaistusvaatimukset ja tuomioiden pituudet on määritelty siellä. Siellä puhutaan muun muassa ihmiskaupasta ja lasten hyväksikäytöstä. Tietoverkkodirektiivi on tässä paraikaa työn alla. Sama pätee myös takavarikointidirektiiveihin. Kaikki nämä aloitteet ovat puolestaan vieneet kaikkia asianomaisia direktiivejä ja niihin liittyvää työtä eteenpäin. Me tarvitsemme tällaisen yhteisen viitekehyksen EUn tasolla toimivalle yhtenäiselle rikosoikeudelle – meidän tulee kuitenkin keskustella vielä tästä yhteisestä ja yhtenäisestä rikosoikeudesta. Komissio on perustanut asiantuntijaryhmän, joka tapaa ensimmäistä kertaa kesäkuussa ja raportoimme teille kyllä sitten tuon tapaamisen jälkeen. He ovat tämän alan asiantuntijoita. Tämä asiantuntijaryhmä on eräänlainen foorumi, jossa voidaan keskustella rikosoikeuden menetelmistä ja siitä, miten tässä asiassa tulisi edetä johtopäätöksissä tarjoamme sitten näkemyksiä siihen, mihin tämä asiantuntijaryhmä päätyi ja minkä tyyppistä kieltä haluaisimme EUn tässä asiassa käyttävän. Komission viimevuotinen tiedonanto ja tämä mietintö, joka on saanut täällä paljon tukea, ovat hyvä lähtökohta yhtenäisen EUn rikosoikeuden työstämiselle ja odotan yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa. Kiitos puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi esityslistalla edustaja Boskurtin mietintö naisten tulevaisuuden näkymät Turkissa. Tässä neljä minuuttia esittelijä. Dear President, dear Commissioner. Puhe